Ensimmäisenä edustaja Matera esittelee, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Niin, nyt olemme ähm, aika pitkän työn lopussa. Tässä on kyse naisten yrittäjyydestä ja siitä, tilanteesta, joka on erittäin hankala, kun ajatellaan, että Euroopan unioni on nyt pääsemässä yhdessä historiansa pahimmasta kriisistä. Haluan kiittää kaikkia avustajiani ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Me olemme onnistuneet saamaan aikaan kannan, joka on monitahoinen ja olemme päässeet yli erimielisyyksistä. Me emme joutuneet edes järjestämään kovinkaan monia varjoesittelyiden kokouksia. Ja <clears throat> haluan kiittää kaikkia niitä yhteistyökumppaneita, jotka ovat halunneet tavoitteeksi saada naiset taloudellisen toiminnan keskiöön. Me olemme pohtineet niitä ulkoisia seikkoja, jotka asettavat tai panevat kapulaa rattaaseen, kun puhutaan naisten yrittäjyydestä. Tällä hetkellähän ja kun ajatellaan naisten emansipaatiota, se on jatkunut vuosissa, kausia, satoja. Se on, sitä on käyty erilaisten taisteluiden, taisteluvaiheiden kautta, mutta me emme ole vieläkään päässeet lopulliseen päämäärään, eli todelliseen tasa-arvoon on tärkeää äh, saada muutosta, äh, sekä psykologista muutosta että yhteiskunnallista muutosta. Äh, naiset ovat usein arkkaisten stereotyyppien uhreja. Usein, aivan liian usein ähm, he joutuvat tähän asemaan. Naisten tulee ajatella lapsia, perhettä, vanhuksia, ikään kuin äitiys, äitiyttä pidettäisiin ikään kuin este tavoitteena, eikä ikään kuin elämän suurimpana saavutuksena. Naisia syrjitään sukupuolen perusteella ja naiset ovat usein nimenomaan syrjinnän uhreja silloin, kun he haluaisivat saada pankista luottoa, ehkäpä perustaakseen yrityksen. Ja tämä yrittäjyyshenki kärsii. Tämä teksti, josta me huomenna äänestämme, sisältää viisi tärkeää temaattista aluetta. Ensinnäkin tässä korostetaan yksityiselämän ja ammattielämän yhteensovittamista. Sehän usein on asia, joka estää naisia aloittamaan yrityksen, nimenomaan perheelämä. Me toivomme, toivomme myös, että eurooppalaisia rahoja annettaisiin myös sellaisen toimintaan, joka parantaisi lastenhoitoa ja vanhustenhoitoa. Ja olen var- vakuuttunut siitä, että jos me vaihtaisimme hyviä käytäntöjä ja parantaisimme yrittäjien verkostumista, ne olisivat erittäin tärkeitä. Olisi myös tärkeää, jos komissioon voitaisiin perustaa eräänlainen naisyrittäjien foorumi. Kohdassa kolme puhutaan nimenomaan naist, luottojen saatavuudesta se on erittäin tärkeää, jos haluamme todellisen tasa-arvon to- toteutuvan. Pankkien täytyy kohdella kaikkia samalla tavalla, eikä suosia miehiä, kun puhutaan investoinneista. Ja, ihan, ja, ja lopuksi olen vakuuttunut siitä, että yrittäjyyshenkeä tulisi tavallaan mm, viljellä nuorten keskuudessa niin, että nuoret ja erityisesti tytöt voisivat pitää yrittäjyyttä todellisena uravaihtoehtona. Ja naisten, e, naiset usein ovat taipuvaisia tekemään työtä sosiaalisektorilla, mutta heidän tulisi nähdä mahdollisuuksia myös teknologian saralla ja muilla vastaavilla saralla. Ja lopuksi haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet minua tämän mietinnön parissa. Ja vielä siteeraan Anna Falicia, joka on italialainen kirjailija. Hän on sanonut, että naisena oleminen on todella kiehtovaa, mutta se edellyttää rohkeutta. Se on haaste, johon ei koskaan kyllästy. Ja haluan itsekin sanoa, että minäkään en aja koskaan kyllästyä tähän taistoni. Kiitokset esittelijä Matera. Seuraavaksi edustaja Kalpeats. Olkaa hyvä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 Hyvä puhemies, haluan onnitella ensinnäkin Rova Matteraa erinomaisesta mietinnöstä. Kiitos tästä tärkeästä aiheesta ja luotan siihen, että meidän pitää auttaa naisia eh, yrittäjyyden tiellä, koska sieltä löytyy taloudellista potentiaalia. Ja se on myös tärkeää eh, siksi, että naisten pitää pystyä myös ihmisinä menestymään meidän pitää antaa kannustimia naisille, tukea heitä, auttaa heitä uran kehityksessä. Uran kehityksessä valitettavasti esteitä on ja mietinnössä nämä tulevat selkeästi esille. Yksi tärkeä näistä, johon pitää puuttua, on rahoitus rahoituksen saatavuus. Pitää varmistaa, että naisilla on mahdollisuus saada rahoitusta. Verkostoituminen on erinomainen ajatus ja sitä pitäisi käyttää keinona enemmänkin. Mitä sitten tulee yhteiskunnallisiin yrityksiin, sosiaalisiin yrityksiin, tietenkin ne ovat tärkeitä, mutta eivät ainoa, ainoita, kun naisyrittäjyyttä kan, äh, pyritään edistämään. E, ne, on muitakin olemassa kuin tällaiset yritykset. Ja tämä on hyvä mietintö, jota aion huomenna äänestyksessä tukea. domnule președinte abordarea problematicii e Kiitos puhemies. Yhtäläisten mahdollisuuksien ja tasa-arvon kysymys on erittäin suuri haaste. Täytäntöönpano edellyttää tiettyjä toimia jäsenvaltioilta. Niiden tulee toimia eri tasoilla. Yrittäjiksi ryhtyvät naiset tarvitsevat tukea tarvitsevat rahoitusta ja myös muita tukitoimia, kuten esimerkiksi byrokratian vähentäminen tai muiden tiellä olevien esteiden raivaaminen. Jäsenvaltioiden tulee järjestelmällisesti tarkastella kaikki käytettävissä olevat keinot yrittäjyyden tukemiseksi, koulutus, tietenkin koulutusmahdollisuudet naisille – yrittäjähenkisyys ja naisilla on oltava samat oikeudet kuin miehillä voidakseen menestyä. Onnittelen esittelijää ja kiitän häntä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tomasic, olkaa hyvä. Poduzetništvo i poduzetnički mentalitet moramo poti... Yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys tarvitsevat tukea jo koulutus ja kasvatusvaiheessa molemmille sukupuolille. Vain näin Euroopan talous voi kasvaa ja pysyä huipulla. Yrittäjyys on vähemmän, vähemmän suosittua naisten kuin miesten piirissä. Ja senpä takia toimielimillä pitäisi olla nyt mahdollisuus luoda sellaisia välineitä, joilla pystytään työ ja, työ ja perhe-elämä yhdistämään ja, ja sukupuolten välinen tasapaino samaan aikaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että miesten ja naisten pitää myös itse tehdä päätöksiä perheelämän puitteissa. Poliittiikot eivät saa tässä asettua poikkiteloin. Señora Bilbao. Kiitokset sitten edustaja Bilbao. Gracias, presidente. Quiero agradecer Kiitokset puhemies. Haluan kiittää edustaja Matera hänen tekemästään työstä. Ja haluan todeta, että itsensä työllistäminen ja ylipäätään niin kutsuttujen ää, itsensä työllistävien naisten tilanne on kyllä hyvin vaikea. Naiset eivät niinkään halua työllistää itseään kuin miehet. Heidän rahoitustilanteensa on huonompi ja usein kyse on aloista, joiden luoma lisäarvo on pienempi. Lisäksi heillä on äh, ongelmia äh, perhe- ja työelämän yhdistämisessä. Näinpä naisten kaikkea potentiaalia ei saada käyttöön ja monet lahjat menevät hukkaan, monet mahdollisuudet menevät hukkaan. Näin kun ajatellaan koulutusta, rahoitusta, perhe- ja työelämän yhdistämistä, nämä ovat niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, samoin kuin stereotypioiden torjuminen. Ei toki kyse ole siitä, että epätasa-arvo haittaisi vain naisia. Se haittaa meitä kaikkia yhtä lailla, siksi siihen tuleekin tarttua. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Mielas, olkaa hyvä. Uus liberalistisen politiikan seuraamuksena olemme huomanneet, että nimenomaan naiset joutuvat köyhyyden ja epätasa-arvoisuuden ikeeseen, eivät miehet. Ja jos me haluamme torjua tätä, niin ei meidän pitäisi pitää naisyrittäjyyttä yleislääkkeen liikkeenä. Tällöinhän me pyrkisimme laastaroimaan tätä vaivaa, mutta emme sen syitä. Me tarvitsemme laadukkaita työpaikkoja, hyvin palkattuja työpaikattuja. Me emme saisi peräänkuluttaa tällaista prekariaattia. Jos me haluamme naisille tasa-arvoa, meidän täytyy saada naisille täysimittainen kansalaisuus niin, että me saamme työpaikkojen vakautta, ei syrjintää. Meidän täytyy peräänkuuluttaa korkealaatuisia julkisia palveluita, koulutusta, terveydenhoitoa ja niin edespäin. Valitettavasti, valitettavasti tämä ei ole Euroopassa tämänhetkinen trendi, mutta kaikki kyllä ansaitsisivat sen. Kiitokset. Nyt haluaisin todeta, että puheenvuoropyyntöjä tuli noin kaksinkertainen määrä siihen, mitä voimme myöntää. Ja kun aikaa oli vain eh, viisi minuuttia, eh, en voinut eh, myöntää kaikille puheenvuoroa. Kuitenkin kuulimme kaikkien poliittisten ryhmien edustajien puheenvuorot. Muita puheenvuoroja ei nyt voida jakaa, mutta kaikilla poliittisilla ryhmillä oli kuitenkin tilaisuus saada äänensä kuuluville. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen. Olkaa hyvä. Mr. President, thank you. And can I start also by thanking... Kiitos. Haluan kiittää Rova Matera hänen tekemästään työstä tämän mietinnön voitteessa. kuten kuulemme ja kuten tiedämme, nimenomaan PK sektori tulee olemaan Euroopan työpaikkojen luomisen moottori. Ja eh, meidän pitää eh, vapauttaa luovuus meidän työvoimassamme sekä miesten että naisten piirissä. E, yrittäjyys ehkä ei ole yhtä suosittu tunnettua naisten mielessä. 53 prosenttia sanoo, että ei koskaan ollut, 63 prosenttia naisista sanoo, että ei ole koskaan ajatellut ryhtyvänsä yrittäjäksi ja miehistä vain 53 sanoo näin. Ja tietysti on olemassa stereotypioita, tiettyjä esteitä, luottamuksen puutetta ja, ja tiettyjä vaikeuksia rahoituksen saamisessa ja verkostojen luomisessa. Ja sen takia ehkä koulutuksen rooli on niin tärkeätä. Ja Senpä takia jäsenvaltioiden pitäisi ottaa yrittäjyyden opettamista myös kouluissa. Tutkimuksista on käynyt ilmi, että naiset eivät ole ovat yhtä hyvin motivoituneita yrittäjyyteen ja pystyvät myös ottamaan laskelmallisempia riskejä kuin miehet. Ja tällainen käyttäytyminen tietenkin ehkä johtaa siihen, että ei ennest, e, epäonnistuta Kuitenkin siitä huolimatta naiset eivät helposti saa rahoitusta Yksi tapa tästä edetä on jonkunnäköinen investoijien ohjelma naisyrittäjyyden levittämiseksi ja sitten roolimallien hyödyntäminen silloinkin, silloin, kun on kyse tällaisista räätälöidyistä ohjausjärjestelmistä. Me olemme komissiossa ryhtyneet ja toimenpiteisiin esimerkiksi Euroopan naisyrittäjien verkosto, ja sitten tämmöinen mentorijärjestelmä, jota luomme. Mutta kuitenkin haluan mennä vielä pidemmälle. Tänä vuonna tulee tämmöinen online-alusta kaikenikäisille naisille, jotka haluavat perustaa yrityksen. Tästä saa, tältä alustalta saa verkostoitumismahdollisuuksia, koulutusta, mentorointia yhdestä paikasta naisyrittäjille. Tätä kautta saadaan yhteyksiä olemassa oleviin verkostoihin, järjestöihin ja sieltä löytyy tietoa myös rahoitusmahdollisuuksista mahdollisuuksista. Parlamentin on tukenut pilottihankkeita. Me haluamme myös vaihtoehtoisrahoitusta tuoda esille nimenomaan naisyrittäjien keskittyvien yritysenkeleiden tai rahoittajaenkeleiden kautta. Ja komissio perustaa tällaisen asiantuntijaryhmän, joka tutkii yhteiskunnallisten tai sosiaalisten yritysten mahdollisuuksia. Tiedämme myös, että naisyrittäjien yrittäjyyden tukemiseen tarvitaan sellaista ympäristöä, jossa naiset voivat käyttää potentiaaliaan hyväkseen. Ja senpä takia teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että lastenhoito ja, ja mm, myös vanhustenhoito saadaan järjestettyä Euroopan laajuisesti. Eurooppa tarvitsee kaikki kaikkia kykyjään. Ja komissio jatkossakin pyrkii tukemaan ja edistämään naisyrittäjyyttä. Ja tämä parlamentin mietintö toivottavasti auttaa ja ohjaa meitä tässä, tällä tiellä eteenpäin. Kiitokset äh, komission sen Nyt äh, siirrymme edustaja Pluran mietintöön osaamisen edistämisen.